Hyvät kollegat. Changes to the draft agenda. Seuraavat muutokset esityslistaan. Yhteinen menettely kansainvälisen suojelun vuoksi jouduttiin lykkäämään kohta seitsemän päätöslausmaehdotus koskien riittävää suojaa koskien, privacy shieldia koskien, se on 10.20, kohta kahdeksan Schengenakiin jäljelle jääneet tarkistukset ja Schengen-tietojärjestelmä Bulgarissa ja Romaniassa lykättiin. Jos tätä ei vastusteta, se on hyväksytty muutettu. Uh. Kollegat, tulkaus on kaikilla kielillä paitsi tanskaksi, maltaksi ja liettuaksi. korjaus. Liettua voi puhua, mutta sitä ei tulkata. Ja koordinaattoreiden suositukset. Heidän palaute huomio useammasta kirjallisesta menettelystä 23.2018 löytyy kokousasiakirjoista. Puoltaako valiokunta koordinaattoreiden suosituksia? Äänestykset ovat tänään 10, 45, 15 vaille 11. Pyydän teitä varmistamaan, että teillä on äänestyskortit mukana. Ja sitten aletaan Unkarin tilanteesta parlamenttiin 17.5.2017 päätöslausuman pohjalta 17. toukokuuta 2017 Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselma Ankaran tilanteesta kohdassa parlamentti antoi kansalaisvapauksien ja valiokunnalle laatia mietinnön, josta äänestettäisiin täysistunnossa neuvoston artikla 7 mukaisen päätöksen mukaisesti Rovas Argentiini nimitettiin esittelijäksi 11.7.2017. Ja hän on työskennellyt mietintöluotoksen parissa. Rovas Sargentini esittelee tuloksensa pyydän. Thank you, Chair, and nice to see you. Kiitos. Ja onpa kiva nähdä sinut puheenjohtajan parilla tänä aamuna. Kun nyt tässä puhun, hyvät kollegat, tulette saamaan sähköisen version tästä mietinnöstä. Ja pahoittelen, tässä nyt on tällaisia hankaluuksia ollut. Se johtuu siitä, että nyt ensimmäistä kertaa parlamentti artikla 7.1 pohjalta laatii mietintöä. Ja jotta asia kaikille tulee tietoon, asia on tuotu esiin myöskin journalisteille ja on tärkeää, että tässä käsittelyjärjestys on oikea. Mutta siis nyt kun tässä puhun, tulette saamaan myöskin digitaalisen laatikkoon tämän esityksen. Tästä asiasta tullaan keskustelemaan vielä uudelleen perusteellisesti ja ajan kanssa, niin kuin teimme lausuntoa laatiessamme. Todellakin Päätös tehtiin viime vuoden toukokuussa, mutta tämä todella on prosessi, jossa on edettävä riittävän hitaasti, aikaa on oltava riittävästi ja myöskin on hieman totuteltava tämän tyyppisen mietinnön laatimiseen. No nyt olette saaneet mietinnön, joka on lähtenyt liikkeelle ensinnäkin komission menettelystä artiklan 7 mukaisesti. Päätöslauselma luonnos, melko lyhyt sitten kattavat liitteet, jo, ja niiden sisällöstä vielä kerron teille, ja sitten oma selvittävä muistioni, jossa kerron lähemmin tästä koko prosessista ja siitä, miltä mielestäni prosessin tulee näyttää, miltä pohjalta asiassa on edetty. Ja sitten todetaan, että muutama vuosi sitten täällä päätettiin siitä, että esittelijä voisi kertoa sitä, keihin on ollut yhteydessä. Ja sitten viimeisenä osana mietintöä seuraava. E, joitain nimiä ehkä puuttuu, mutta kuitenkin tällainen kokonaisyleiskuva toivottavasti välittyy. Lausuntoja on neljä, ne on myöskin huomioitava. Yhdestä on jo äänestetty. E, Kont valiokunnassa. Kolme muuta on jo julkaistu. E, talousarvon valvonta, kulttuurivaliokunta ja sukupuolten tasa-arvon komitea ja valiokunta. Ja todellakin on hyvä, että nämä lausunnot on laadittu ja tarkasteltu tätä asiaa kunkin valiokunnan erityisosaamisen kannalta. Tämä on todella hyödyllistä, kun ajatellaan tätä kokonaisprosessia. Nyt selvennän vielä yhtä seikkaa. Olen käynyt monia keskusteluja aiheesta ja jotkut tuntuvat olevan sitä mieltä, että jos loukkaamis- ja rikkomismenettelyn kautta asia on käyty läpi ja jos se on saatettu päätöksen, asia olisi ikään kuin hoidettu. Toteaisin, että näin ei kuitenkaan ole, kun asiaa tarkastellaan parlamentin itselleen asettaman tehtäväasettelun kannalta me tarkastelemme näitä rule of law, demokratia- ja perusoikeusaspekteja, sitä, miten ne ovat kytköksissä toisiinsa. Tarkastelemme kokonaisuudessaan artikla 2 ja saamme suuntaviivaa, suuntaviivaa Euroopan komission tiedonannolta. Se selventää sen, että artikla 7 ei rajoitu pelkästään unionin lainsäädäntöön ja oikeuteen. Tämän lisäksi katsoimme, mitä konkreettisesti tapahtuu. On mahdollista, että muutoksia lainsäädäntöön on tehty, mutta että konkreettisesti tilanne on säilynyt ennallaan. Ja tässä keskustelussa on katsottava, miten lainsäädäntö, joka on laadittu, mutta joka ei vielä astunut voimaan, eh, mitä tapahtuu, eli mm, kuinka nämä täytäntöönpanokysymykset sitten vaikuttavat loppujen lopuksi tilanteeseen. Siis yhteenvedonomaisesti vielä tulemme käymään tässä asiasta ajatusten vaihtoa. 15.5. takaraja tarkistuksille ja tarkoitus on valiokunnassa äänestää kesäkuussa ja syyskuussa täysistunnossa. Kesäkuussa yksinkertainen enemmistö riittää ja syyskuussa sitten eh, enemmän on pelissä. Ja sitten hieman päätelmistä. Kun olin käynyt läpi kaikki raportit, joita eri komiteat ja lähettiläät ovat laatineet, eh, korkeat edustajat, mukaan lukien. Ja kun olin ollut yhteydessä Budapestissa, Strasbourgissa ja muualla yhteydessä Unkarin edustajiin, katsoin, miten tämä kaikki kytkeytyy artiklan 7.1. Riski, että artiklan kaksi oikeuksia jokin jäsenmaa loukkaa. No ei tähän lopputulemaan ollut helppo päätyä, mutta oli sokeraavaa kuitenkin huomata, eh, kuinka monenlaisia varoituksia eh, vuodesta 2010 alkaen on ollut. Eh, ja käyn tässä muutamia näistä läpi. Kuusi perustuslaillista muutosta vuoden 2012 jälkeen on esitetty perustuslakituomioistuimen valtuuksia on rajattu tavalliset tuomioistuimet, niiden valvonta on lisääntynyt, eli osa vapaasta toimintamahdollisuudesta on rajattu pois. Medialainsäädäntö, ilmaisuvapaus, laiton sisältö, monenlaiset kysymykset myöskin liittyen siihen, miten rahoitetaan eh, sanomalehtiä valtion taholta ja akateemisen vapauteen liittyvät ongelmat, eh, uskonnon harjoittamisen vapaus ja rekisteröityjen kirkkojen irrottaminen ja sitten eh, kokoontumisvapaus Lex jolla on siis rajattu eh, liikkumisvapautta kansalaisyhteiskunnasta puhuttaessa. Ja tämän lisäksi sitten se, mitä hallitus nyt aikoo tehdä pysäyttää niin sanotun soroslainsäädännön, ja siellä kaikella on suuret vaikutukset kansalaisyhteiskuntaan. Eli ilmapiiri myöskin on huonontunut, mitä tulee eh, romaniväestön eh, suhtautu, suhtautumiseen ja toisaalta sitten pakolaiskysymykseen. Hyvä puheenjohtaja, olemme käyneet näitä eri osa-alueita läpi erikseen, mutta niitä on kaikkia tarkasteltava. Ja tässä mietinnössä katsomme, miten Unkari kohtelee, miten Unkarin hallitus kohtelee manomia kansalaisia. Voidaanko katsoa, että kansalaisten oikeudet vielä tulevat turvatuiksi? Voidaanko katsoa, että on ennakoitavuutta ja että oikeusvarmuus toteutuu e, sillä, siinä tavassa, miten maa toimii? Ja yhteenvedonomaisesti nyt tässä toteaisin, että tilanne on todellakin vakavasti huonontunut ja tämä ei johdu ulkopuolisista vaikuttimista, ei esimerkiksi turvapaikanhakijoista tai pakolaisista, vaan nyt on kyse siitä, että Unkara, jokaisella on oikeus tulla kohdelluksi siten kuin katsomme, että on normaalia, että meitä kohdellaan, miten katson, että valtio suhtautuu kansalaisiinsa. Ja jos tässä ongelmia ilmenee, niin meillä on velvollisuus reagoida ja vetoaisin myös komission ja neuvoston pitää huoli siitä, että eurooppalaisia arvoja ei loukata. En tiedä, kävinkö tässä nyt kaikki Mm, asiat näin yleisellä tasolla läpi. Ehkäpä tämä riittää tässä vaiheessa. On ihan selvää, että en voi olettaa, että olette ehtineet huolella käydä läpi tämän koko esityksen, mutta totean vain, että kaikki viittaukset riit- eh, pohjautuvat pohjautuvat muiden tekemään tutkimukseen ja tutkimustietoihin, eli mistään omista havainnoistani henkilökohtaisista ei ole kyse. Ja kun laadin tätä mietintöä, niin tietysti hankala, kun joutuu eh, Euroopan neuvoston, YK ja se eh, raportteihin eh, luottamaan. On ikävää, että unionin omat elimet eivät ole ottaneet hoitaakseen tämän tyyppisten tutkimusten toteuttamista. Ja painotankin esityksessäni sitä, että aloite, johon parlamentti nyt on ryhtynyt, jotta saataisiin demokratian ja perusoikeuksien eurooppalainen oma väline kuntoon. Se on todellakin tässä olennainen kysymys myös. Kiitos johdantokommenteista ja nyt aloitetaan keskustella. Roberta Metsällä koordinaattorina ensin. Barbara. Um... Kiitos Barbara. Kuten kuulimme, meidän pitää nyt tarkastella Unkarin tilannetta ja esitellä lausunto sen suhteen, onko maassa rikottu EUn arvoja. Näinhän nyt on tapahtunut. Tarkoituksena ei ole hyökätä Unkaria vastaan ja olisi väärin yrittää kerätä poliittisia pisteitä tätä kautta. Pidetään kiinni nyt tosiasioista. Me olemme aina tukeneet oikeusvaltioperiaatetta kaikissa jäsenvaltioissa ja olemme korostaneet, että vaalivoitto ei anna mitään hallinnollista carte blanchea. Siitä huolimatta, että kyse on omasta poliittisesta perheestäni. Tässä keskustelussa me olemme tukeneet komission toimia, joilla luodaan eurooppalainen demokratiamekanismi. Silloin voitaisiin poistaa politiikka näistä tilanteista ja asiantuntijoiden johdolla voitaisiin suojella kansalaisia haluamme ennaltaehkäistä demokratiarikkomukset sen sijaan, että joutuisimme niistä rankaisemaan. Kuuntelin Judithia hyvin tarkkaavaisesti ja olin mukana kaikissa varjoesittelyiden kokouksissa. Ja itse olen aina katsonut, että mietinnön tulee olla tiivis ja sen pitää pohjata pelkästään tosiasioihin. Kaikki poliittinen retoriikka tai harhaanjohtava tieto ei kuulu tällaiseen tekstiin. Me olemme velkaa tämän kollegoillemme, jotka tekevät tätä työtä, ja olemme tämän velkaa myös kaikille Unkarin kansalaisille. He odottavat, että me tarkastelemme kunnolla heidän maansa tilannetta riippumattomalla tavalla, ja juuri näin meidän täytyy tehdä. Mietintö esitellään sitten uudelleen valiokunnassa, ja silloin voimme ottaa kantaa siihen vähän syvemmin. Itse sanoisin, että monet kohdat nyt eivät liity suoraan Unkarin oikeusvaltioperiaatteeseen ja tietysti kaikki uhat, jotka kohdistuvat maan perustuslakiin ja kysymykset, jotka liittyvät esimerkiksi tuomioistuimen riippumattomuuteen, nehän ovat peruspilareita kaikissa eurooppalaisissa demokratioissa, mutta se, että tässä on puhuttu vaikka tietosuojasta tai tulkittu sosiaalisia oikeuksia, niin mielestämme se nyt ei kuulu tähän mietintöön. Tässä nyt ei pidä sekoittaa eri asioita keskenään. Ja me pidämme nämä asiat mielessämme, kun neuvottelemme tästä asiasta ja pyrimme varmistamaan, että lopputulos heijastelee sitten sitä, mitä oikeasti tapahtuu tässä maassa. Ja meidän täytyy katsoa, miten voimme auttaa kansalaisia ja miettiä, mitä EU edustaa. Ja odottelen jatkotyötä esittelen ja varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Kiitos Roberta. No. Anna Gomez. Anna Holtzerin tilalla. Kiitos, puheenjohtaja. Ja on näillä teille tuolla. Haluaisin kiittää Julit Sargentinia erittäin tiiviistä, mutta selkeästä mietinnästä. Unkarissa Oikeusvaltioperiaate ja demokratia ja ihmisoikeudet ovat vakavasti heikentyneet kahdessa vuodessa. Ja hän on asettanut tämän käyttänyt useita lähteitä mukaan lukien parlamentin mietintöä ja mielipiteen vapaus, akateeminen vapaus, perusoikeudet, turvapaikanhakijoiden oikeudet, kokoontumisvapaus, kansalaiset yhteiskunnan toiminnanvapaus, oikeus tasavertaisen kohteluun, vähemmistöjen, osa romanien, juutalaisten ja lgtb ihmisten oikeudet, sosiaaliset oikeudet, perustuslaisen järjestelmän toiminta, oikeuslaitoksen itsenäisyys ja muuten instituutteiden itsenäisyys. Ja monet huolestuttavat ää, väitteet lahjonnasta ja eturistiriidoista – huolestuttavat. Ja Olaf tänä vuoden alussa julkaisi raportin, jossa puhuttiin rakennerahastojen väärinkäytöstä järjestelmästi tavalla, joka hyödyttää pääministeri Viktor Orbanin perhettä. Kaikki tämä kokonaisuudessaan osoittaa nousussa olevaa järjestelmästä uhkaa oikeusvaltioperiaatteelle. periaatteelle ajatellen Unkarin vaaleja demokratia ei ollut koskaan ainoastaan vaaleista kiinni, mutta näiden vaalien suhteen on vakavia epäilyjä vaalireiluista vaalipiirien uudelleenmäärittelyn vuoksi epäsäännöksiä 700 äänestyspisteessä, epäsäännöksiä, jotka koskevat fidesia, ja Orbanin puoluetta ja opastion heikentämistä etyjien vaalitarkastelua tarkkailijat sanovat, että vaaleja äh, jatkuva päällekkäisyys, valtion ja jatavan puolen resurssien päällekkäisyys, joka merkitsi, että kilpailevat puolueet eivät kyenneet äh, toimimaan tasalta pohjalta. Ja tämä oli sitaatti etujen kertomuksesta. Ei ole mitään syytä odottaa, että hallitus mitenkään hillitsisi toimia vaalien jälkeen. Vain 24 tuntia vaalien jälkeen Hunkarin päärabbi erosi merkittävin päällehti lopetti, radioasema lopetti lähetykset. Meidän pitäisi olla hiljaa, kun perusoikeuksia rikotaan sopimuksen, perussopimuksen artikla 2 pohjan mukaisesti. Rans Argentiinin mietinnön pohja on 17.5 päätöslausumassa, jossa parlamentin enemmistö otti selkeän kannan ihmisoikeusrikkomuksien suhteen. Siksi me olemme täysin sitä mieltä, että artiklaa 7 pitää käyttää, ja koska parlamentti ottaa artiklan 2 arvot vakavasti. Me toimme Sargentinin mietintöä ja tuomme hänen lähestymistapaansa. Me uskomme, Tähän on lisättävää ja tulen lisäämään tähän oman kantani. Meillä ei ole ainoastaan vaaraa, että rikkomuksia tapahtuu. Tässä on selkeitä rikkomuksia. Demokratia, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeudet ovat vaarassa Unkarissa. On aika parlamentin ja komission toimia. Ja minä haluan toimia. On vain yksi selitys sille, että toimitaan jolle. EPP suojelee herra Viktor Orbania. Now it's time for... Uh, Kiitos Anna, ECR. Jurek. Dziękuję bardzo. Kiitos. Kiitokset e, rouva Sargentinille hän on erinomaisesti käsitellyt tätä asiaa ja toiminut puheenjohtajana myöskin. Ja todellakin ilmaisunvapaus, se ainakin toteutui. Ja todellakin Roos Argentiini tästä kaikesta ansaitsee kiitokset. Enkä millään lailla nyt kyseenalaista kaikkea sitä, mitä Juri tässä juuri esitti, enkä myöskään eh, mitenkään kritisoi tehtyjä päätelmiä. Mutta kun tapaamisia eri asiantuntijoiden kanssa järjestettiin ja kun olimme yhteydessä Unkarin edustajiin, niin valitettavasti kaikki nämä syytökset eivät tulleet toteen osoitetuiksi. Itse olin mukana, kun keskusteltiin eri alojen asiantuntijoiden kanssa ja haluaisin nyt sitten varmistua siltä, että voidaanko katsoa, että näille syytöksille löytyy perusteluja. Itse katsoisin, että ei, vaikka monet niitä ovatkin esittäneet. Esimerkiksi kun todetaan, että kansalaisjärjestöiden elämää olisi hankaloitettu. Tämä ei pidä paikkaansa, vain on toimittu siten, että jos ulkomailta käsin toimintaa tuetaan, näille järjestöille asetetaan tiedotusvelvollisuus asiasta. Eli on tiedettävä esimerkiksi, onko Soros rahoittanut joitain järjestöjä, eikä tämä asia ole ongelma pelkästään Unkarille, vaan myöskin esimerkiksi Israelille ja Italialle. Eli tässä ihan standardipohjaisesta menettelystä on kyse. Ja jos valtio haluaa omaa suvereniteettiaan tukea, niin kyllä, tai puolustaa, niin kyllä sillä on oikeus saada tiedot tällaisista rahoituslähteistä. Kun sitten puhutaan ulkorajakysymyksestä, laiton maahanmuutto on todellinen ongelma. Unkarin ongelmat ovat tässä ihan samat kuin muillakin jäsenmailla, joilla on EU-ulkorajoja. Ja sitten integraatioon liittyvä kysymys, kun puhutaan romaniväestöstä ja siitä, kuinka saada romanilapset koulutuksen piiriin. Tässä on tärkeää, että huomioidaan myöskin mahdollinen eu tuki näille toimille, eikä tässä asiassa ole syytä syyttää Unkaria sen toimista ja menettelyistä. Ehkä pikemminkin olisi syytä tarjota maalle apua täältä. Eli meidän kaiken kaikkiaan tulee pitää mielessä yksi asia, asia jonka Robertakin puheenvuoronsa alussa mainitsi, eli enemmistö ei ole aina oikeassa. Tietysti olo saattaa tuntua mukavalta, Eh, jos kannattaa enemmistön kantaa. Ja kun tietyn lauseen tai asiasisällön toistaa kymmenen kertaa, niin sitten pikkuhiljaa alkaa uskomaan, että se pitää paikkaansa, mutta ei enemmistöllä ole oikeutta kaikkeen. Ei tämänkään talon enemmistöllä ole mitään oikeutta eh, monopolisoida näkemyksiä. Meidän on tulkittava tutkimustuloksia eh, sellaisina kuin ne ovat. Ja unkarilaisilla on oikeus äänestää haluamallaan tavalla. On muistettava, että myöskin kulttuuriset erot ovat varsin suuret. Me pidämme omia oikeuksiamme universaalisina, mutta kannattaa muistaa, että historiallisiakin eroja me on. Emme voi näin ollen odottaa eh, muilta samaa kuin miten itse toimisimme. Michel. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Jatkan siitä, mitä Jurek sanoi. Onko kulttuuri tai poliittisia eroja poliittisten puolueiden välillä, maiden välillä? Kyllä, mutta on kuitenkin tiettyjä perusperiaatteita, joita noudatetaan EU:ssa. EU on arvoyhteisö, ja lakiyhteisö. Ja Orbanin hallitus on nyt heikentänyt tätä viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Ja lisäksi haluaisin korostaa, kuten muutkin ovat sanoneet, että tässä ei ole kyse Unkarista. Unkari on paljon muutakin kuin Orban. Jopa Fidesz on paljon enemmän kuin Orban. Mutta hänen on annettu tuhota demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia omassa maassaan. Ja olen samaa mieltä siitä, mitä esittelijä totesi. Eli on selkeä riski siitä, että Unkari vakavasti rikkoo arvoja, joille EU on perustettu. Ja kaikki nyt näkevät, ja itse en ole vielä ehtinyt käymään mietintöä kokonaan läpi, koska saimme sen juuri. Mutta kaikki faktat on tässä lueteltu. Näinhän on tehty aikaisemmissakin päätöslauselmissa. Ja aina kun käymme keskustelua Orbanin toteuttamista toimista tai toimista, joita hän on ehdottanut tai sitten ehkä vetänyt pois, niin Orban tässä pelaa peliä. Hän käyttää tätä salamitaktiikkaa, mutta lopputulos on sitten se, että rikotaan perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta toimet, joihin hän on ryhtynyt, vaikuttavat kaikilla aloilla ja ne jatkuvasti heikentävät demokratiaa. Kaikki kriittiset äänet on vajennettu jollain tavalla. Ja nyt jopa koulutusalalla hän on alkanut opettaa lapsille, että ei pidä olla kriittinen, ei pidä olla eri mieltä. No lainsäädäntökysymysten lisäksi nämä vihakampanjat joita Orban on järjestänyt, siis pääministeri EU-valtiossa, niin ne ovat todella vastenmielisiä. Ne ovat vihakampanjoita. Tällaiselle ei ole sijaa EU:ssa. Ja kysymys, joka täytyy nyt esittää, se ei edes liity artiklaan 7, vaan jos Unkari hakisi EUn jäsenyyttä nyt, niin hyväksyisimmekö Unkarin jäsenehdokkaaksi? No emme hyväksyisi. Siis miettikää vähän. Me emme ole edes järkyttyneitä enää, kun OECD totesi vaalien jälkeen, että siellä oli vakavia rikkomuksia ja että vaalit eivät olleet vapaat eivätkä oikeudenmukaiset. Siis Euroopan unionissa. Meidän pitäisi olla syvästi järkyttyneitä tästä. Ja kuten Anna Gomeskin sanoi ja Judith, kyse on myöskin Unkarin kansalaisista. No jos ei nyt ajatella moraalista puolta, niin tämä laajalle levinnyt korruptio, petokset, hankintasääntöjen kiertäminen, eu arvojen väärinkäytöt, rahoituskysymykset. EUn, Euroopan komission ja Euroopan keskuspankin pitäisi nyt puuttua, ja Olafin tietysti myöskin. Niin, olen ihan lopussa. Tilanne uhkaa EUn yhtenäisyyttä kokonaisuudessaan. Ja se syy, miksi nyt olemme täällä, ja tiedän, että kansanpuole on jakautunut siellä erilaisia kantoja. Jotkut kollegat ovat hyvin kriittisiä Orbanin suhteen, mutta kansanpuolue on suojellut Orbania ja Weber. Siis olen ihan, siis kaksi virka tänään. Weber on kannustanut ja tukenut Orbania. Ja hänen täytyy nyt miettiä, mikä on hänen kantansa, kun puhutaan arvoista. Eli Alden osalta, puheenjohtaja, artikla 7 olisi pitänyt aktivoida jo ajat sitten ja odottelemme sitten tämän mietinnön valmistumista. Kiitos. Ja Spinelli äh, korvaa Markistin version. Kiitos. Markistin version nimissä puhun tässä. Hän ei äh, valitettavasti päässyt itse paikalle. Ensinnäkin kiitokset Rosartsin tille tehdystä työstä, hyvin huolella tehdystä työstä ja hyvin huomioiden eh, tosiasiat. Varsinkin hän on huolella valmistellut mietintönsä ja ollut yhteydessä ei pelkästään kansalaisyhteiskunnan edustajiin, vaan myöskin kansainvälisiin järjestöihin, jotka eh, varsin vahvasti vaikuttavat näissä kysymyksissä, esimerkiksi Venetsian komitea ja YK järjestöt. Jyrtin järjestämä kuulemistilaisuus oli myöskin vaikuttava ja todellakin tästä varjoesittelijät ovat kiitollisia. Kuulemistilaisuudessa hyvin kävi ilmi se, että ne huolet, e, joita kansainvälisellä yhteisöllä on, ovat ihan perusteltuja. Tuomiot on mahdollisuus muuttaa voidaan katsoa, että systemaattisesti tapahtuu tällaista sortoa Unkarissa ja vaikuttaa siltä, että tilanne ei ole paranemaan päin. Viimeisin laki, joka liittyy eh, pakolaisten integraation tässä juuri vaalien alla, eh, on todella vaarallinen näiden järjestöjen mielestä, koska tällä vaikutetaan eh, siihen, kuinka on mahdollista integroitua Unkarin etujen mukaisesti ja sosiaalisen kohesion mukaisesti voidaan katsoa, että meillä on hyvä. Ja mehän tiedämme, eh, mihin tällaiset vaalitulokset johtavat. Tästä on historiallista näyttöä. Mutta jos rule of law loukkauksia tapahtuu, niin olipa vaalitulos mikä tahansa, nämä seikat edelleen ovat olemassa. Ja Tärkeää on painottaa seuraavaakin seikkaa. Vuodessa 2010 alkaen parlamentti on esittänyt komissiolle, että se puuttuisi näihin eh, oikeusvaltioperiaatteen rikkomiskysymyksiin. Unkarissa kahdeksan vuotta on kulunut ja tukea ei ole saatu, koska tässä on katsottu kuitenkin, että Euroopassa lakia on loukattu Unkarista käsin ja myöskin Puolassa näin on käynyt. Ja jos näin käy jossain EUn jäsenmaassa, niin tällä on yleisempiäkin vaikutuksia koko EUn alueelle. Ei pelkästään eh, kun ajatellaan näitä strategioita, eh, jotka saattavat kytkeä Euroopan unionin toimet näissä kysymyksissä poliittisiin hallitusten toimiin, ja näin ei saisi olla kun arvioidaan jäsenmaata, arvioiden on tapahduttava puolueettomasti ja objektiivisesti. Ja Jurisin valitsema lähestymistapa tässä mietinnössä tuntuu hyvältä. Nyt siis tutustumme tähän mietintöesitykseen. ja Marikristin tutustuu siihen huolella ja katsotaan sitten, mikä on tilanne mahdollisten tarkistusehdotusten osalta. Thank you very much. And... Paljon kiitoksia. Laura Saan korvaa Serbani. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Sargentinin mietintö on tärkeä, koska pyritään aktivoimaan Seutin artikla 7 Unkaria kohtaan, mikä saataisiin viedä maalta äänioikeutensa. Minä olen mitenkään vakuuttunut esityksestä argumenteista. Ota kolme esimerkkiä. Ensinnäkin Unkaria syytetään sitä äh, tästä pysäyttäkää soroslaista, mutta jos katsotaan vähän pitämällä, että on normaalia, että joku maa, on ihan normaalia, että maa haluaa kontrolloida organisaatioiden rahoitusta, kun ne edistävät aktivismia. Kuten aina, kun Venäjä päällä tällaisesta, niin ääni nousee, mutta kun Soros on tähtäimessä, niin yhtäkkiä on jopa normaalia ryhtyä varau- varautua. Minä tuon Unkaria tässä selkeästi, haluaisin seurata vähän siitä, kuka vaikuttaa siihen, mitä sen alueella tapahtuu. Toisekseen. Unkarissa äh, on sulkenut Serbian ja Kroatian rajat. Äh, Sen sijaan, että tästä hälyttävillä täytyy miettiä, mitä tapahtui koska 540 000 laitonta maahanmuuttajaa on saapunut kuukauden aikana Unkariin. 4500 kuukaudessa, mitä hallitaan maa, joka, jonka väestö on niin valtava. Mitä joku tällainen maa voi tehdä? On ihan normaali, että tällaisissa hätätilanteissa on nostettu nämä aidat suojellakseen itseään. Jokaisella kansalla on oikeus suojella identiteettiä. Minä toin Unkaria, ES on maahan, mutta ongelma, joka ylittää Unkaria kohta koko Eurooppaa, niin sitä täytyy kestää korkeammalla tasolla. Ei missään tapauksessa pidä syytellä Unkaria on oikeastaan. Ja kolmas esimerkki, tämä vammoitteen uudelleen kuuluu se Junckerin suunnitelma, johon Unkari kieltäytyy liittymästä, eikä Unkaria ottaa sitä moittia. Unkarin kansan päätös tässä oli kansanäänestys ja Morskava Unkarin kansan enemmistö ilmaisi tässä vastustaa taas suunnitelmaa ja ihan äskettäin Orman valittiin voittoisessa vaaleissa. Olemmeko me demokraatteja vai ei? Minä olen demokraatti ja haluan, että kunnetaan Unkarin kansan suvereniteettia ja tahtoa. Kiitos. Ferrara ei ole paikalla. Ja tästä niin Winberg. Voitko puhua? As her substitute. Tack för ordförande. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Rava Sargentinille mietinnästä. Vaikka tämä on aika myöhässä ja emme ole ehtinyt lukea sitä vielä. Ymmärrän, että tässä salissa oletaan huolussannes haetaan sitä, että Unkari nyt asettaa tien monille Euroopan kansalaisille. Me näemme vaaleita ja haluan onnitella Unkaria vaaleista. Me näemme Orbanin tuojat ja ymmärrän, että olette tosi peloissanne siitä, minkälainen tilanne muissa jäsenvaltioissa koittaa, koska näette, että kansa luottaa häneen. Hän pitää huolta Unkarin kansasta, hän pitää huolta maasta, maasta omista rajoista, ja sitä täytyy kunnioittaa. Ja ymmärrän, että te olette huolestuneita kehityksestä. Ammalla samaa mieltä, että Unkarissa on ongelmia ja haasteita. Kaikissa se valtiossa on. Kuten mainitsa, että romaniitti ja integraatio, maahanmuuttajaintegraatio. Tarkastelkaa monia muita maita, joissa ja mitä tilanne näyttää ja maahanmuuttajien integrointi. Niissä maissa on äärimmäisen paljon maahanmuuttajia. Mä näen tämän Unkarin hyvänä esimerkkinä siitä, että pidetään huolta sitä, että kun ne voi integroida, niin ei oteta niin paljon kuin mi, mitä, mikä kanssa pärjää. Täytyy kunnioittaa Unkarin lähestymistapaa, täytyy onnitella Unkaria demokraattista vaaleista. Kiitos. Thank you very much. Uh, Kiitoksia. Kinga Gaal. Kaksi minuuttia pyydän. I try. Yritän. Teen parhaani. Ensinnäkin painottaisin sitä, että olen vuodesta 2004 valiokunnan jäsen ja varapuheenjohtaja vuodesta 2007 alkaen, mutta tämän tyyppisiin menettelyihin ei ole vielä koskaan aikaisemmin menty. Eli tämän tyyppinen mietintö on nyt ensimmäistä kertaa käsittelyssä Euroopan parlamentissa. Ja eh, Kukaan ei ole vielä voinut kunnolla tutustua tähän Sarsentinin mietintöön, mutta toisaalta toteaisin, että eh, Nepsava Sanomalehti eh, kyllä eh, huomioi tämän, vaikka Sarsitin alun perin totesi, että juuri ennen vaaleja tämän tyyppistä mietintöä ei voitaisi esittää. Joka tapauksessa nämä tiedot ovat tihkuneet läpi ja itsekin olen tutustunut tähän niin hyvin kuin olen tässä ehtinyt. Ja nyt olen seurannut täällä tänään käytyä keskustelua ja toteaisin, että oikeusvaltio periaatteet periaatteet ovat asia, jotka pohjautuvat demokraattisiin vaaleihin. Jos emme hyväksy demokraattisten vaalien tulosta, ei me ole eh, oikeita puhumaan oikeusvaltioperiaatteen toteutumisesta yhtään mitään. Kukaan ei ole kyseenalaistanut eh, sitä, etteivätkö vaalit olisi toteutuneet eh, vapaiden ja demokraattisen periaatteiden pohjalta. Tämän lisäksi vielä toteaisin, että ei unkarilaisia tule suojella omien toiveiden toteutumista. Yli 70 prosenttia oli eh, äänestysvilkkaus ja kansan ehm, tahto tuli selväksi, mistä tässä on kyse muusta kuin demokratiasta. Jos ehm, unkarilaisten näkemykset ovat erilaiset kuin mitä tällä esitetään, ettekä ole valmiit hyväksymään vaalitulosta tämän vuoksi, niin silloinhan kyse on vain omista värittyneistä näkemyksistä. Itse katsoisin, että kritiikki, joka kohdistuu Unkariin, ei palvele tarkoitustaan. Siinä voidaan puhua kyseessä olevan varsinaisen vihakampanjan. Ei Unkarissa hakata poliisin toimesta mielenosoittajia, mutta silti tässä Unkaria nyt syynätään oikein tarkalla syynillä. Tämä mietintö mukaan nostaa esiin kaikki ne ongelmat, joihin on törmätty eh, ja jotka on todistetusti esitetty. Katsoisin, että tässä nyt on yksi ongelma, se, että nämä asiat jo on hoidettu ja ratkaistu. Ja kysynkin teiltä nyt seuraavaa. Miksi katsotte eh, voivanne ymmärtää paremmin Unkarin tilanteen kuin eh, maan äänestysikäiset kansalaiset? Tietysti voitte halutessanne vedota kansainvälisiin järjestöihin ja niin edelleen, mutta jos eh, jos vähän tarkemmin tutkii tätä mietintöluonnosta, niin huomaa, että kaikki siinä esitetty pohjautuu yhä uudelleen ja uudelleen tiettyjen järjestöjen näkemyksiin. Eli tässä mielestäni juuri tosiasiat jäävät sivurooliin. Minutes. I'll try. <coughs> Uh, this, this, this. Tämä mietintö ei ole ensimmäinen teksti, joka on laadittu Unkarista. Ja monta kertaa aikaisemminkin on käynyt juuri näin, että on keskitytty liikaa yksityiskohtiin. No, ei minua kiinnosta eroako Orban, koska se nyt ei liity näihin perusongelmiin Unkarissa, esimerkiksi antisemitismiin. En, ei minua kiinnosta kuinka paljon Unkarissa on tunnustettu kirkkoja. Se on joka tapauksessa suurempi määrä kuin Luxemburgissa. Mutta jos nyt ajatellaan vaikka viime sunnuntain tapahtumia. Puolet äänestäjistä äänestivät Fideshia enemmän kuin aikaisemmin. 20 prosenttia äänesti Jobbikia, eli noin 30 prosenttia sitten äänesti ei kovin uskottavia sosialisti, liberaali, vihreitä ja muita puolueita. Tämä on nyt poliittinen tilanne Unkarissa, mutta on syy siihen, miksi se on tällainen. Viimeisen kahdeksan vuoden aikana on luotu ilmapiiriä Unkarin, ja Unkari on nyt erilainen valtio kuin ennen. Kun Orban nousi valtaan 2010, hän lupasi, ettei enää toistaisi vuoden 1998 virheitä, koska jos hän niin tekisi, hän olisi saattanut menettää vallan niin kuin 2002 silloin muut puolet olivat vielä riittävän voimakkaita voittamaan vaalit ja hän päätti, että kukaan ei enää saa voittaa häntä tulevaisuudessa. Ja kaikki oli sallittua, kun varmistettiin, että kukaan ei uhkaisi häntä poliittisella kentällä enää. No, tällaista on vaikea sisällyttää artikla 7 mietintöön, mutta tästä on kyse. Kyse on ilmapiiristä, jossa mies jotka, kun ajatellaan pakolaisia, joilla on pakolaistatus Unkarissa, niin heidän autonsa renkaat puhkaistiin ja heitä uhkailtiin. ja pelkästään siksi, että hallitus on aivopessut kansalaisia maahanmuuttajia vastaan viimeisen kahdeksan vuoden aikana. No, minä en haluaisi lähettää nykyään enää yhtään maahanmuuttajaa Unkariin. Unkari ei hyväksy näitä kiintiöitä, no ihan hyvä, koska he olisivat joka tapauksessa vaarassa siellä. Ja se ei johdu Sorosista. He ovat vaarassa siksi, että hallituspuolue ja sen johtaja ovat päättäneet, että jossain vaiheessa unkarilaisuus ja unkarilaisuuden ihainnointi on ainoa asialan merkitystä. Ei hänellä oikeastaan vaalissa ollutkaan mitään muuta ohjelmaa kuin unkarilaisuus. Ja valtio perustuu nyt vihaan. Valtiota ei voi perustaa vihaan. Ja toivoisin, että meillä olisi tapoja saada tämä jotenkin ilmaistua mietinnössä. Se on oikeudellisesti ehkä hankalaa, mutta tämä on ongelma. Ei kyse ole kirkkojen määrästä, kyse oli Sorosista, kyse oli yliopistosta, kyse oli mistään yksittäisestä asiasta, jota on käsitelty, mukaan lukien rikkomusmenettelyt. Kyse on siitä, että tietoisesti on luotu ilmapiiri, jossa kansallisesti vastustetaan kaikkea, joka ei sovi maahan. Ja tällaistähän ei voida sallia EU-ssa.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 Thank you. Thank you, uh, Mrs. On erittäin huolestuttava. Jarkaa. Uh- Kiitos puheenjohtaja. Muutama huomio. Ensinnäkin on aika skandalomasta, että Ruma pidetään poliittisena välineenä. Maan hallitus ja Viktor Orban – teki tällaisen delegoinnin ja itse olen täällä jo varapuhemiehenä Euroopan parlamentissa – strategia, jota Euroopan komissio on esittänyt. Ähm, äh, kannattaa kuitenkin muistaa, että Euroopan parlamentti oli näiden ehdotusten taustalla. Romanin konferenssi, joka järjestettiin, äh, ei olisi muutoin ollut mahdollinen. Ei tätä aihetta olisi voitu nostaa esille lainkaan, jos aikoinaan äh, maamme hallitus ei olisi halunnut nostaa tätä aihetta esiin. jos enemmistö ei olisi kiinnostanut näkemyksemme romaniväestön osalta, niin varmasti olisi ollut hankala ymmärtää näitä kantoja. Mutta arvoa kollega, se mitä esititte näkemyksenne eivät lainkaan pidä paikkaansa. Kannattaa muistaa, että eh, monia ongelmia, eh, monia ongelmia on ilmennyt jo aikaisemmin esimerkiksi, mitä tulee romanimurhiin viime viikolla. Esimerkiksi eh, romaniväestö äänesti nykyisen hallituksen puolesta vaaleissa, sillä se mahdollisti sen, että romaniväestö voi muuttaa parempiin asuntoihin ja niin edelleen. Ja vielä yksi huomio, jos sallitte. Viittasitte Euroopan neuvostoon. Ja mainitsitte myöskin Euroopan neuvoston asiaa käsitellen esittelijän. Ja jos tämä asia olisi Euroopan neuvostolle niin tärkeää ollut, niin ei olisi varmasti tarvinnut eh, eh, menetellä siten kuin viime vuonna on menetelty. Pár érzem, hogy én csak egy percet kapok, nem tudom egy percet. Kiitoksia. En minä nyt minuutissa ehdi kaikkea kertomaan, minua kyllä tässä vähän syrjitään. No kiitoksia Engel, että otitte esiin tämän tilanteen. Mistä on kyse? EU käyttää Unkaria nyt nyrkkeilypussinaan. Me olemme huono oppilas, emmekä halua olla maahanmuuttajien maa, emme halua mitään kiintiöitä, emme halua massa maahanmuuttoa. Mielestäni me näytämme nyt mallia muille maille. Me näytämme, että toisenlainen vaihtoehto on mahdollinen ja että on mahdollista pitää kiinni vapaudestaan. Meilläkin on oli valtavasti vastustusta alussa. Me käymme nyt vastavirtaan, kun ajatellaan sitä, mitä EU haluaisi viime kädessä. Ja muistuttaisin, että onnistuimme järjestämään kansanäänestyksen 75 prosenttia, 65 prosenttia tuki Orbanin maahanmuuttopolitiikkaa. Eli haluaisin kiittää Vivian Redingiä hän ei koskaan ole opiskellut lakia, mutta hän ilmeisesti on erikoisasiantuntija Unkarin lainsäädännön osalta. Ja kiitoksia Sargentini. Te olette taistelleet niin tiukasti kuin pystyitte. Ja te olette luoneet todellakin yhtenäisyyttä minun maahani. Te olette osoittaneet Unkaria sormellanne ja nyt Unkari on yhdistynyt. Ja ne, jotka kuuntelevat minua, haluaisin vielä sanoa, että tässä salissa on noin 12 meppiä, täällä on vielä avustajia ja vierailijoita. Ja oikeastaan tämä keskustelu ei kiinnosta täällä yhtään ketään. Kollegani eivät ole vaivautuneet paikalle. Ja miksi? Koska heitä tylsistyttävät tällaiset kokoukset. Te olisitte halunneet Maidan aukion tai arabikevään. Ilmeisesti Euroopassa on nyt vähän tylsää, siksi halutaan provosoida tällä tavalla. Unkarilaiset pitävät kiinni kannastaan. Unkari pysyy sellaisena kuin sen on. Ja me emme halua mitään Maidan b Unkariin. Me emme sitä salli. Ja me emme anna teidän epävakauttaa meitä. Kiis. Oi häili. Mister. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megfigyelői jogutag vagy. Kiitos puheenjohtaja. Olen täällä vain eh, tarkkailijäisenä, mutta unkarilaisena haluan kuitenkin lyhyen puheenvuoron käyttää. Olen eh, ylpeä unkarilainen isä, olen myöskin eh, eurooppalainen sosiaalidemokraatti, joten minua hävettää tämä kaikki ja olen pahoillani nyt maamme tilanteesta että tällaiseen poliittiseen menettelyyn on jouduttu. Varmaankin olette tässä keskustelun Fides-kollegoiden puheenvuorojen kautta ymmärtäneet, minkä tyyppistä informatiivista dumppausta maassa harjoitetaan. Ja tämä kampanja ilmeisesti, niin kuin vaalitulos osoitti, jälleen kerran onnistui vakuuttamaan ihmiset. Ja Orban näin jälleen valittiin. Tässä on sanottu, että mietintöesitys olisi ikään kuin kosto vaalitulokselle, mutta kannattaa muistaa, että ei tämä nyt esityslistalle noin vain pulpahtanut, vaan asiaa on todellakin jo vuoden ajan käsitelty. Eli hankalaa on todella tehdä hyvää yhteistyötä, jos täällä tällaisia käsitteitä esitetään, mutta kaiken kaikkiaan kyllä on valiteltava, että nyt Unkarissa tämän tyyppiseen tilanteeseen on päädytty to... Nyt kertoisin teille, että mietintöluonnoksen esittely tapahtuu valikunnassa 25. ja 6. huhtikuuta, kun kaikki käännökset ovat käytettävissä. Haluaisitteko te Sargentiniin ja esittää loppupuheenvuoron? Enpä usko, että minun pitäisi tiivistää tätä ensimmäistä mielipiteiden vaihtoa. Arvostan parannuksia, arvo, arvostan toiveita, joita siihen kohdistuu. Menettelyni on läpinäkyvää. Arvostan, että kollegat tunnustavat, mitä työtä tähän mennessä on tehty. Enkä usko, että hyödyllistä, että nyt kollegoida kollegoita tai hermeleitä. Meillä on vielä runsaasti aikaa olla eri mieltä. Kiitos. Odotamme sitten 25.6. huhtikuuta asti. Ja sitten kohta neljä. Kysymykset kirjallista vastausta varten komissiolle. Sofintfeldt ja tämä koskevat Euroopan poliisi ja oikeudellista yhteistyötä. Siirrytäänpä kohtaan neljä, joka on tämä mielipiteen vaihto. Kysymyksen esittäjä on Sofie Intfeld. Kysymys esitettiin 24. lokakuuta 2017. parlamentin työjärjestyksen säännöstä 30 kohta 5 mukaisesti vastaukset kirjoitettuihin kysymyksiin on kuusi viikkoa, mutta komissio vastaa saatavasta 7.3.2018, joten säännöstä 30 kohta 5 mukaisesti valikuntamme koordinaattorit ovat päättäneet asettaa kysymykseen valiokunnan esityslistalle mielipiteiden vaihtoa varten – Annan puheenvuoron nyt kysymyksen esitelle Sofi Itzfeltille. Teillä puheenvuoro. Thank you, madam. Kiitoksia puheenjohtaja. Euroopan komissio tosiaan lähetti minulle vastauksen 7. maaliskuuta, mutta se nyt ei oikeastaan ole kunnollinen vastaus, niin kuin aika usein käy, kun saamme näitä vastauksia komissiolta. Kysymykseni on seuraava. Komissio on todennut, että se, että Puolan parlamentti on hyväksynyt tiettyjä lakeja, niin se lisää uhkia oikeusvaltioperiaatteelle, erityisesti kun ajatellaan oikeuslaitoksen riippumattomuutta. Tämä vaikuttaa sitten poliisi- ja oikeusyhteistyöhön Euroopassa, kun ajatellaan vaikka eurooppalaista pidätysmääräystä, todistusmääräystä, ja myöskin kun ajatellaan niiden tietojen luotettavuutta, joita Puola laittaa erilaisiin järjestelmiin, kuten Europolin FEU-järjestelmään ja SIS-järjestelmään. Ja nyt, kun meillä on yhä enemmän yhteentoimivuutta ja yhteen liittymiä, puhutaan sähköisistä todisteista esimerkiksi ensi viikolla, niin täytyy muistaa, että oikeusviranomaiset ovat täysin riippumattomia. Jotkut katsovat, että tällaiset ajatukset ovat vasemmistosalaliittoa, mutta irlantilainen tuomari on torjunut puolalaisten antaman pidätysmääräyksen toteamalla, että Puolassa oikeusvaltioperiaatetta on systemaattisesti heikennetty ja Puolan demokratia on vaurioitunut. Asia toimitettiin EU-tuomioistuimeen. Eli jo nyt meillä on hyvin konkreettisia ongelmia. Aikaisemmin keskusteltiin Unkarista, nyt vuorossa on Puola. Ja tästä on nyt tulossa todellisuutta. Ja tämä varmasti tulee laajenemaan. Tämä tapaus osoittaa, miksi on niin tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot noudattavat tiettyjä periaatteita, perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta. Ja haluaisin saada nyt komissiolta vastauksen saamme vastauksen myöskin tuomioistuimelta. Mutta komissio on tähän mennessä sanonut vain, että artikla 7 prosessi on käynnistetty, mutta hyvä komissio, se ei ole vastaus tähän kysymykseen. Komission tehtävänä on suojella perussopimuksia ja lakeja, ja tämä vaikuttaa eurooppalaisen pidätysmääräykseen ja todistusmääräykseen. Komissiolta haluaisin nyt kuulla, mitä seuraamuksia tällä tulee olemaan. Kiitos Sofi. Haluaako joku muu vielä puheenvuoron? Spinelli. Jos On hyvä, että Sofi nyt nosti esiin tämän kysymyksen. Ja olen myöskin pettynyt komission vastauksiin komissio toteaa, että se on valmis käynnistämään artikla 7 mukaisen eh, rikkomusmenettelyn. No, mikä siinä? Mutta kysymys, varsinainen kysymys, joka esitettiin, ei kuitenkaan saa vastausta. mitä hyötyä on siitä, että on paljon elimiä ja toimielimiä, jotka tarkastelevat rahoituksellista yhteistyötä. Ja toisaalta, mitä järkeä on mennä perustamaan vielä uusia, jos sitten niiden kokoonpano on sellainen, että mukana on maita, joissa oikeusvaltioperiaate ja oikeuslaitoksen riippumattomuus eivät toteudu tai niitä ei valvota. Kannattaako esimerkiksi edetä EPO-hankkeessa Euroopan syytteen toimiston hankkeessa, jos tätä vallanjaon eroa ei sitten kuitenkaan valvota. Sen toteutumista ei kaikkien jäsenmaiden osalta valvota. Ja itsekin pitäisin tärkeänä sitä, että saataisiin kunnollinen vastaus näihin kysymyksiin komissiolta. Kiitos. Mrs. Borvai. Morvai. Köszönöm szépen, természetesen ki más lenne a szégyen. Kiitoksia. No, taas on kansallinen suverenisuus syyllisten penkillä. Ensin puhuttiin Unkarista ja nyt sitten Puolasta. Se nyt ei ole mikään yllätys. Ja puolalaisille haluaisin todeta, että on kahdeksan Euroopan parlamentin tuhatkin jäsentä paikalla tässä kokoussalissa. Ja täällä nyt saatetaan tehdä päätöksiä, jotka johtavat vakaviin sanktioihin. No sitten täällä istuu hallinnollista henkilökuntaa, avustajia, vierailijoita, muiden toimielinten edustajia. Eli kuinka montaa meppiä sadoista kiinnostaa tämä keskustelu? kahdeksan. Ei Puola eikä Unkarin pidä joutua näiden pienten ryhmien kynsiin. Meillä on aina ollut oma talous, oma historia, oma kulttuuri ja kansallista ylpeyttä. Eli ei tätä peliä voi pelata loputtomiin. Ei Puolan eikä Unkarin kanssa. Ja Puolassa, samoin kuin Unkarissa, on kansallista yhtenäisyyttä, yhä voimistuvaa vastarintaa, kun ajatellaan näitä jatkuvia pyrkimyksiä nöyryyttää meitä. Ja Jumala suojelkoon Puolaa ja Unkaria. Because you are not, excuse me. Anteeksi nyt. Amor vai? Koska ette ole valiokunnan täysjäsen. Että olen edes valiokunnan varajäsen muistuttaisin teitä siitä, tämä mielipiteen vaihto puolen tuomareiden ja asianajan kanssa pidettiin puolitoista viikkoa sitten. Täällä oli paljon parlamentin jäseniä paikalla. Haluaisiko kollegat hyvät? Bartos Martinsniak. Good morning everyone. Kiitos ja hyvää huomenta kaikille. Kiitos mahdollisuudesta esittää teille hieman lisätietoja asiasta ja tästä mm, Veltin kysymyksestä. Ja totta kai hän tulee saamaan vielä kirjallisesti lopullisen vastauksen. Maaliskuisessa komission vastauksessa komissio painotti sitä, että jäsenmaan oikeusjärjestelmän riippumattomuus on tärkeää vastavuoroisen eh, luottamuksen saavuttamiseksi oikeus- ja sisäasioissa. Se on myöskin tärkeää, jos halutaan soveltaa hyvin EU-välineitä, koska ne pohjautuvat juuri tähän vastavuoroisen luottamukseen. Jos oikeuslaitos ei ole riippumaton jossain jäsenmaassa, niin tällä saattaa olla huomattavaa vaikutusta eh, oikeudelliseen yhteistyöhön eri jäsenmaiden välillä. Ja Tämä on syynä sille, että komissio aikoo hyödyntää kaikkia mahdollisia välineitä, jotta saadaan tilanne korjatuksi, mitä tulee Puolan oikeusvaltioperiaatteeseen. Sehän muodostaa pohjan vastavuoroiselle luottamukselle oikeus- ja sisäalan kysymyksissä, ja tätä asiaa painotettiin eh, ehdotuksessa ja niissä suosituksissa, jotka tehtiin ja jotka komissio esitti 20.12. viime vuonna. Ja nyt mielelläni esittäisin muutamia lisäelementtejä vielä tähän liittyen. Ensinnäkin kiinnittäisin kaikkien huomion viimeisimpään Irlannin korkeimman oikeuden päätöksen. Se on varsin olennainen ja heijastelee myös tämän päivästä keskustelua. Se kääntyi tuomioistuimen puoleen ja toivoi ennakkopäätöstä, mitä tulee eurooppalaisen pidätysmääräykseen. Eurooppalainen pidätysmääräyshän tehtiin puolalaisen viranomaisen toimesta kohteena Puolan kansalainen, joka Irlannissa pidätettiin. Irlannin tuomioistuin esitti tämän kysymyksen eh, juuri siksi, että mm, tiedettiin mikä on Puolan nykyinen tilanne, koska ei ollut varmaa, saako ihminen reilun eh, käsittelyn. Nyt sitten Euroopan unionin tuomioistuin tulee arvioimaan tämän pyynnön ja arvioimaan eh, sitä, miten Puolan tilanne saattaa vaikuttaa eurooppalaisen pidätysmääräyksen toteuttamiseen. Ja myöskin omassa kysymyksessään eh, kysyy, miten Puolan nykytilanne mahdollisesti vaikuttaa kolmen tietokannan tilanteeseen, Financial unit tietokantaan ja rikollis, ja siis tietojärjestelmään. tulee tässä mennään sen verran, että se ei ole Europolin tietokanta, vaan tietojenvaihtojärjestelmä eh, käyttöön. Sen hallinnoinnista vastaa Europol, mutta kuitenkin järjestelmänä se on hajautettu. Tämän lisäksi ei ole mukana tutkinnassa, vaan sen rooli on epäilyttävistä siirroista toteuttaa analyysejä ja sitten jakaa näiden analyysien lopputulokset eh, toimivaltaisille viranomaisille silloin, jos on mahdollista, että kyseessä saattaa olla rahanpesutilanne tai terrorismiin pohjautuva toiminta. Ja Puolan FIU ei ole siis law enforcement-pohjainen, vaan hallinnollinen elin ja se toimii ö, ähm, valtiovarainministeriön alaisuudessa. Mitä tulee sitten agristietokantaan? Se on ö, äh, sähköinen tietojenvaihtojärjestelmä, joka mahdollistaa nopean ja tehokkaan rikosrekisteritietojen vaihdon silloin, kun puhutaan jossain jäsenvaltiossa tuomitusta rikollisesta järjestelmä toimii eh, tai on ollut toiminnassa vuoden 2012 huhtikuulta. Oikeusviranomaiset ja poliisiviranomaiset rikosoikeudellisissa menettelyissä pitkälti hyödyntävät tätä järjestelmää. Ja Puola on parhaiten kytköksissä eh, muihin jäsenmaihin. Mitä muihin jäsenmaihin tulee, Puola saa suuren määrän pyyntöjä näiden rikosrekisteritietojen osalta ECRISin eh, kautta. Ja tähän mennessä Puola on aina reagoinut vastaanottamiinsa pyyntöihin ja eh, näiden viestien volyymi onkin lisääntynyt eh, vuodesien 2012-2016 välisenä aikana. Mitä sitten tulee SIS-tietojärjestelmään? Komissio ei ole havainnut eh, mitään erityisiä ongelmia Puolan hälytysten osalta. Ja sitten viimeisenä kysymyksenä vielä kysyttiin, onko syntymässä mahdollisia turvallisuushaittoja, jos tässä yhteistyössä voidaan katsoa mukana olevan jonkin heikon linkin. Tietysti jos poliisia oikeudellisen yhteistyön ketjussa joku jäsenmaa on niin sanottu heikko lenkki, niin sillä saattaa olla turvallisuusvaikutuksia koko EUta ajatellen. Mutta toteaisin kuitenkin, että kun puhutaan perusoikeuksien toteutumisesta ja rule of law-periaatteiden toteutumisesta, ne muodostavat peruspohjan myöskin turvallisuuden kannalta. Eli näiden noudattaminen ja turvallisuus kulkevat käsi kädessä. Ja komissio todellakin pitää erittäin tärkeänä sitä, että perusoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteiden tulee kaikkialla unionissa toteutua. I understand. Ymmärtääkseni odottaako komissio tuomioistuimen päätöstä tästä? Totta kai komissio odottaa päätöstä erittäin kiinnostuneena. olemme arveamman tilanteen. Kaikki odottavat päätöstä. Sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä komissio nyt on tekemässä. Safi, esittäisitkö loppupäätelmät? Ihan lyhyesti. Morvaille haluaisin sanoa, että hän on varmaan nyt lukenut vähän vääriä muistiinpanoja, koska mitään päätöksiä tällä ei tehdä, vaikka olisin täällä ainoa, niin ei mitään ongelmaa ei olisi. Ja kyse ei ole Puolan suverenisuudesta. Kyse on reilusta yhteistyöstä jäsenvaltioiden välillä. Kaikki ovat vapaaehtoisesti allekirjoittaneet perussopimuksia. Nyt teidän maanne oli ensimmäinen maa, joka ratifioi Lissabonin sopimuksen vuonna 2007. No tämän lisäksi olen hiukan pahoillani, kun ajatellen komission tyyppejä, jotka joutuvat tekemään komission jäsenten likaisen työn. Tämä on hyvin poliittinen kysymys ja minusta aina tuntuu, että kun esittää kysymyksiä komissiolle ja sitten yrittää saada vastauksia, niin se on hiukan kuin yrittäisi uida maapähkinävoissa tai jotain. Siis ei vain päästä eteenpäin. Ei tässä ole mitään vastausta kysymykseen. En minä kysynyt mistään tietokannoista tai niiden toiminnasta, vaan kysyin vastavuoroisesta luottamuksesta. Ja tiedättekö mikä on ongelmana komissiossa, ja tämä ei koske ainoastaan tätä asiaa. Komissio on pelkuri. Se pelkää niin paljon puuttua vaikeisiin kysymyksiin. Ja se mieluummin odottelee, että tuomioistuin sitten joka ikinen kerta hoitaa hommat ja siivoaa sotkut, jotka komissio ja välillä parlamenttikin on aiheuttanut. Esitin tämän kysymyksen lokakuussa ja sen jälkeen irlannilainen tuomari on tehnyt tämän päätöksen, ja se oli aivan ennakoitavissa. Ja samalla tavalla on täysin ennakoitavissa, että hyvin paljon tämän tyyppisiä ongelmia tulee olemaan tulevaisuudessa. Tämä irlantilainen tuomari oli vain ensimmäinen vaihe, eli milloin komissio aikoo kantaa vastuunsa. Ja Barbara mainitsi EPON, ja minulla on paljon muitakin esimerkkejä. Ei tässä ole kyse vain Ekrisistä ja Europolista ja muista, vaan kyse on siitä, kuinka luotettava Puolan oikeusjärjestelmä on osana eurooppalaista oikeusjärjestelmää. Kansalliset tuomarit, ja ehkä Mormankin kannattaa kuunnella tätä, he toteuttavat eurooppalaista oikeutta. Se on osa järjestelmää. Eli jos Puolan oikeuslaitos ei ole enää täysin riippumaton, ja tämähän saattaa tapahtua muissakin jäsenvaltioissa, niin silloin koko järjestelmä on rikki. Koko järjestelmä menee rikki ja komission vastuulla on suojella perussopimuksia. Eli minä haluan kunnollisen vastauksen tähän kysymykseen, enkä pelkästään minä, ei tässä ole kyse vain minusta, vaan Euroopan kansalaisista. Eli haluan kunnollisen vastauksen tähän kysymykseen, ja sen jälkeen haluan, että palaamme tähän asiaan, puheenjohtaja. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Lopetellaan tämän kohdan käsittelyä. Meillä on vielä viisi minuuttia äänestykseen. Herra Jurek, pyysitte puheenvuoroa keskustelun jälkeen. Yksi lisänäkökohta. Lisäkohta. Eikö tämä ole lykätty? Anteeksi. Meillä on vielä yksi kohta ja viisi minuuttia. Anteeksi, että pyysitte puheenvuoroa keskustelun loputtua. Valmikodassa seitsemän seuraava esityslistan kohta on päätöslausuman luonnos parlamentilta koskien EUn ja Yhdysvaltain privacy shieldin tarjoaman suojan riittävyyttä. Ja tämä on valmisteltu ensimmäisen yhteisen arvion jälkeen, jota EU on laatinut ja komission julkaisemien asiakirjan pohjalta ja artikla 29 työryhmän työn jälkeen. Siinä otetaan myös huomioon merkittäviä kehityskulku, jota on tapahtunut näiden asiakirjojen julkaisemisen jälkeen, jolla todennäköinen vaikutus Privacy Shieldin toiminnan suhteen ja sen suojan tason suhteen, joka täytyy taata EU-lain pohjalta, tämän päätöslausuman pohjalta, että suositus komissiolle, jäsenvaltiolle, Yhdysvaltojen viranomaisille toimista, jotka, pitäisi ryhtyä, jotta taataan, että Privacy Shield täyttää tajoitteensa tarjoaa ää, vastaavan suojan tässä jota siltä vaaditaan. Anna puheenvuoron Saga varjoesittelijälle. Kuka täällä sellainen on? No Hienoa, saan paljon puheenjohtajaa torstajamana. En nyt puhu paljon tästä päätösasemasta, mutta on aika merkillistä, että täällä on näin vähän ihmisiä paikalla, kun tämä asia on kuitenkin näin tärkeä. Esimerkiksi Cambridge Analytica on välittänyt tietoja Yhdysvaltoihin. Ja nyt kun ajatellaan tätä tilannetta ja Facebookin tilannetta, niin voisi kuvitella, että hiukan enemmän oltaisiin kiinnostuneita tästä aiheesta. Olen aina katsonut, että Privacy Shield on täysin riittämätön, niin kuin Safe Harbor, sen edeltäjä – Odottelemme tuomioistuimen arviota asiasta. Mutta jos nyt toimimme johdonmukaisesti, niin meidän pitäisi olla paljon kriittisempiä. Ei pelkästään sen suhteen, miten Privacy Shield suunniteltiin, vaan myöskin sen täytäntöönpanon osalta. Siis paljonko näitä päätöslausumia pitää vielä tehdä ja todeta, että sopimuksen kaikkia ehtoja ei olekaan noudatettu. Eli kauanko meidän pitää odotella ennen kuin kaikki nimitykset tehdään Yhdysvalloissa. Privacy Shieldia käytetään Cambridge Analyticassa, Facebookissa ja lukemattomissa muissa yrityksissä samantyyppisiin tarkoituksiin, ja mielestäni se kertoo jo kaiken. Thank you and... Uh, Kiitos. Thank you very much, Madam Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Siksi sanoisin, miten tärkeää on, että tarjoamme luottamusta kuluttajille ja yrityksille varmuutta tietojen virrassa. Safe Harborin jälkeen Privacy Shield osoittaa, miten meidän oikeuskehikko ja pitää huolta, että kansalaisten oikeudet suojellaan. Kansalaiset, kun henkilötilata yrittää, tätä rajataan aivan oikein, että se suojaa. Ja sitten me näytämme matkustaa sen mukana, josta tämä viime vuonna esitetty arvio tervetullut, että sen tarvitaan, että tietoa riittävästi suojellaan. Yhdessä viranomaiset luoneet hyviä valitusten käsittely- ja oikeussuojakeinoja ja tekevät yhteistyötä Euroopan tietosuojaviranomaisten kanssa. Mutta on aivan oikein, että parlamentti tarkastelee edelleen Process Shieldia. Ja 1400 yritystä on sertifioitu sen alla ja tarjoaa vastaavan suojaa, niin viranomaiset ovat luomassa järjestelyitä, joista on sovittu, ja Processil vastaa tarkoitusta, ja haluaisin jotakin avoin suosituksia tässä mietinnössä kaupallisella puolella, jos valtiovaran äh, kauppaministeri voisi tehdä enemmän, että yritykset tekisivät selkeämmäksi, että ne ovat privacy sertifioita ja sen jäl- sitä en, tarkistusten tekeminen on tärkeää, että Euroopan tietosuojaviranomaiset ovat tehneet, antaneet suuntaviivoja sitä varten. Ja mitä tulee kansallisen turvallisuuteen perustuviin päätöksiin, meidän täytyy hallin, luottaa siihen ja hallinnoida prosessille. Ja me haluamme, että Yhdysvaltain viranomaiset ovat sitoutuneita prosessille nimittämällä pysyvän prosessille äh, oikeusasiamiehen. Ja meidän pitää myös ottaa huomioon, että yleinen tietosuoja-asetus on astumassa voimaan ja Euroopan korkeampi tietosuojan aste saattaisi vaikuttaa siihen, onko Process Shield tulevaisuudessa riittävä, mutta odotan yhteistyötä varjostelijoiden kanssa tulevina viikkoina ja uskon, että saamme hyvän päätöslauseman aikaan. Merci, je vais dans un instant. Kiitoksia. Puhun nyt Zipelin nimissä. Hän jätti minulle tämän viestin esitettäväksi. Kiitos puheenjohtaja tästä luonnoksesta. Se on tasapainoinen teksti. Siellä on mukana huolenaiheita, jotka liittyvät Privacy Shieldiin. Ensinnäkin valvontalautakunta ei vielä toimi kunnolla. Kaikkia jäseniä ei vielä ole nimitetty. Yhdysvaltojen hallinto ei ole nimittänyt pysyvää oikeusasiamiestä – vaikka se on oikeudellinen vaatimus. Ja lopuksi hiljattain saimme kuulla, että esimerkiksi Cambridge Analytica ja Facebook, jotka ovat mukana tässä Privacy Shieldissa, niin ne ovat väärinkäyttäneet henkilötietoja, käyttäneet Facebook-profiileja poliittiseen kampanjointiin. SND-ryhmä tekee tarkistuksia, jotta voidaan vahvistaa tekstiä, mutta kaiken kaikkiaan tämä on hyvä ehdotus puheenjohtaja Moraisilta. Foss. Vielen Dank, ähm, vielen Dank. Kiitos. Ja kiitos mahdollisuudesta vielä osallistua keskusteluun. Tämä ehdotus äh, tuntuu vähän liian negatiiviselta Safe Harbor ja sitten Privacy Shield. Tässähän nyt on pyritty esittämään jotain, joka menisi oikeaan suuntaan ja jonka pohjalta sitten on näitä tarkistuksiakin tutkittu ja että on edistytty ja toisaalta sitten huomioitaisiin myöskin tähän kytkeytyvä myönteinen kehitys. Facebook ja Cambridge Analytica-asiat. No, ei mikään Private Shield tämän tyyppistä ongelmaa voisi estää. Vähän niin kuin ei rikollisuuttakaan voida estää millään lainsäädännöllä, joka tarkastelee tietojenkäsittelykysymyksiä. Mutta jos sääntöjä noudatetaan, niin sitten tietysti näitä suuntaviivojakin noudatetaan. Kannattaa tarkastella sitä, miten valvontaa vielä voitaisiin parantaa, mutta kun puhutaan eh, Facebookista ja näistä ongelmista, niin huomaamme, että näihin kysymyksiin nyt myös Yhdysvalloissa ollaan puuttumassa. Mm, tilanne ei ole sellainen, että mitään ei tapahtuisi, ei vaan kyllä sielläkin jotain tehdään. Ja meillä on siis tietosuoja, perusasetus ja Privacy Shield, niin nyt näiden myötä näihin asioihin on parempi kiinnittää huomiota. Eli Private Shieldsin arvioinnit sinällään ansaitsisivat myönteisemmät arviot. No, niin kuin täällä todettiin, tietenkään ei ole hyvä, jos eri elimet vielä eivät ole toimintavalmiita. valmiita Ja joku tietysti hoitaa asiat sitten väliaikaisesti, eli ei tässä varsinaista tietosuoja-aukkoa ole päässyt syntymään, mutta tietenkään ei ole hyvä e, asia, jos vielä lopullisia nimityksiä ei ole tehty. Mutta ei tämäkään ehkä välttämättä mikään kauhea puute ole, koska tämän seikan pohjalta ei välttämättä kuitenkaan mitään negatiivisia seuraamuksia synny, mutta nimitykset todellakin tullaan jossain vaiheessa hoitamaan. Ja mielestämme meidän tulisi kuitenkin ymmärtää, että nyt hallinto Yhdysvalloissa on myöskin ottanut vakavasti kaiken sen, mistä meidän kanssa me on sovittu. Ja Privacy Shields mielestäni on hyvä esimerkki siitä, että asiat voivat kehittyä myös järkevään oikeaan suuntaan, välttämättä ei ihan sataprosenttisesti ainakaan ihan alussa mutta vuotuinen raportointi varmasti mahdollistaa asioiden vähittäisen kehittymisen. Eli ehkä tässä hieman liian negatiivisesti on nyt asiat esitetty. On mahdollista, että tämä eh, Facebook-kandaali eh, antoi vaikutelman, että asiat eivät hoidu kunnolla, mutta tämä kuitenkin on askel oikeaan suuntaan. Ja kannattaa muistaa se, että väärinkäytöksiä ei koskaan kokonaan voi kitkeä pois. Ja siksi ehkä tässä asiassa voisimme olla hieman myönteishenkisempiä ja ikään kuin ylpeitä jo kaikesta siitä, mitä on saatu aikaan. Äh, ehkä vasemmisto on ehkä on pessimistisempi kuin oikeisto, mutta me kaikki luimme tämän saman tekstin. Ja jotenkin tuntuu siltä, että olisimme kuitenkin lukeneet eri tekstit. Tässä on kohdassa 29 kovasti kritisoitu tilannetta. Ja tässä on puhuttu sovittu siitä, että tarvitaan toimintasuunnitelmaa, neuvotteluita. Oikeusasiamies on oikeastaan vain lisäys tähän. Ja nyt on selvää, että mikään ei ole muuttunut. Tilanne ei ole edistynyt, tämä nyt voidaan nähdä. Ja tästä voidaan puhua kauniisti ja hienosti. Meidän ei pidä olla mitenkään fatalisteja, mutta ihan selvästi tässä on nyt asioita, joita ei ole saatu ratkaistua. Mitään turvalausekkeita ei, ei vielä ole. Ja ri, tätä riippumatonta oikeusasemista vielä ei ole. Eli tässä ei ole mitään turvaa. Mitään muutoksia ei ole tehty. En tiedä, miksi meidän pitäisi tähän tyytyä. Meillähän on tuomio tuomioistuimesta liittyen Safe Harboriin – ja sen jälkeen todettiin, että kaikki täytyy nyt muuttaa kokonaan. Ja komissio sanoi, että joo. Ja sitten saatiin aikaan tämä. Ja tässä nyt ei ole kyllä työtä tehty ihan kunnolla. Ja nyt komission on vuoro toimia. Haluan kuulla, mitä komissio aikoo tehdä, koska tämä tilanne nyt ei ole kovin ruusuinen. Mikä on toimintasuunnitelma? Mistä on keskusteltu Jurovahan totesi, että me luotamme siihen, että tilanne etenee, mutta meidän ei pidä antaa toisten leikitellä kanssamme. Jos kumppani olisi ollut joku toinen maa kuin Yhdysvallat, niin emme olisi olleet kyllä näin lepsuja. Ja Facebook-tapaus nyt osoittaa jälleen kerran, kuinka vakava tämä tilanne on – ja kuinka suuria ongelmia meidän täytyy nyt ratkaista. Haluaisin nyt sitten kuulla komissiolta, mitä se aikoo tehdä. Uh, I would like to... Kysyisin, haluatko minun puheenvuoron? Ehkäpä sitten komissio. Uh, Zawa, yeah. Thank you very much. Paljon kiitoksia, Zawa. Kiitos mahdollisuudesta sitten muutama näkökohta. Lähdemme samaa mieltä, että parannuksille on tilaa. Se heijastuu kertomuksestamme, jonka teimme Palseshielin vuosiarvioinnin jälkeen, mutta me uskomme, ja kun teemme me uskomme, että me olemme tämän keikan kautta, me olemme taanneet riittävän suojelun tasan. Näin on. Olemme nähneet parannuksia. Näitä tapahtui jo vuosi tarkistuksen lähestyessä ja sen jälkeen on myös tapahtunut asioita suhteessa raportin suosituksiin. Nämä ovat samansuuntaisia kuin mitä tietosuojaviranomaiset haluavat kertomuksessaan, joka vuosiarven jälkeen julkaistiin. Me teemme tämän yhdessä, valmistelemme sen yhdessä. Parannukselle varaa, emmekä voi päätellä sitä, että on asioita, joista olemme turhautuneita. Varmasti koskee pysyvän oikeusmiehen, oikeusasiamiehen nimittämistä. meillä on omissa järjestelmässä usein toimeenpanevia virkamiehiä. Meillä on ollut paljon yhteyksiä Yhdysvaltain viranomaisten kanssa. Siinä on kirjoitettu ollut tapauksia oma oikeusasiamiehemme on painottanut tätä jatkamme tätä tällä viikolla tai ensi viikolla. On ratkaiseva, että tämä henkilö nimitetään. Ei niin, että meillä olisi juridinen ongelma ja että tämä järjestelmä ei toimisi, vaan se olisi merkittävä merkki luottamuksesta ja siitä merkityksestä, joka me oletamme, ajattelemme Yhdysvaltain hallituksen asettavan Francis Shieldille se pitäisi näkyä pysyvän ja miehen tai naisen nimittämisessä. Ja sitten yksityisyys ja lautakunta, sitäkään ei ole nimitetty. Me odotamme sitä, tämä on sanottu P-Club, odotamme, että se on jälleen täysivaltainen, mutta kolme nimitystä nyt on tehty. Ja yksi henkilö on vielä ollut senaatin Kuulemisessa odotamme kuitenkin senaatin vahvistusta. Hänen tapauksessaan ne kaksi muuta vielä odottaa senaatin kuulemista. Mm, tarkastelematta Pekan kysymystä selitimme tämän raportissa vuosikertomuksessa. Ei ole niin, että se ei toimisi. Tämä elin toimii. Ja meillä oli Piklabin komissaarin kanssa tapaaminen ja yhden johtokunnan jäsenen kanssa. Ja tämä heijastuu raportissa. Työ jatkuu. Tämä pätee muun muassa toimenpanavan määräykseen, joka on tärkeä osa Yhdysvaltain turvallisuusjärjestelmässä. Tämä ja on osa suostustamme, että nämä nimitykset pitäisi saada mahdollisimman pian vahvistettua. Olen samaa mieltä Daltonin kanssa siinä, että sille, että kauppamista, no, Commerce FTC, Communications Board, sen, niiden pitäisi toimia ja meidän sertifiointi on nyt yksityiskohtaisempi ja sillä on enemmän hampaita kuin Safe Harborissa. Siinä on, se on iso ero. Valvontaa on lisätty, mutta sen pitäisi olla proaktiivisempaa, ennakoivampaa. Ja tämä näkyy Facebookin ja Cambridge Analytican tapauksessa on ihan oikein, että nämä ovat Privacy Shield-sertifioituja. Ja myöskin muita huolenaiheita tapauksia, joissa tietoa ei käytetä ja käsitellä oikein. Ja me haluamme, että se olisi ennakoivampi, eikä odottaisi, että tehtäisiin valituksia. E, ja tämmöisiä tietoa etsien. FTC ja herra Ross totesi tämän, Foss totesi tämän FTC on tutkimuksen en aikaisemmin tehnyt näin. 2011 konsenttigri on olemassa, jossa FTC perehtyy jo tutki Facebookia ja, ja teki ratkaisun sopimuksen Facebookin kanssa FTC nyt tarkastelee, että onko sopimusta rikottu ja on täysin mahdollista, että näin on tapahtunut. Mutta FTC pitäisi keskitytään sitä Facebookiin, vaan tarkastellaan myös muita yrityksiä, niiden käytänteitä, erityisesti kun vaarana on, että tärkeää dataa väärin käytetään. Komissio tietysti teki tämän vastaisen tarkistuksen, joka oli erittäin intensiivinen harjoitus emme ollut ainoastaan kahden päivän missä meillä oli yli 30 viranomaista, eri Yhdysvaltojen viranomaisista. Sitten valmisteltiin, että oli kyselylomakkeita ja muuta. Julkiset toimivat suosituksemme me olemme ole proaktiivisia. Meillä on sekä komission tasolla että teknisellä tasolla useampia kokouksia. Ok, Sano puheenjohtaja. Lopettaisiko? Tämä on tapahtunut, vaan mielelläni kertoa yksityiskohdista. Meillä on kertoo useista toimista tarttua ehdotuksemme er-, varmasti erityisesti kaupallisella puolella. He tekevät myös läheistä yhteistyötä viranomaisten kanssa. Tämä on hyvä asia, jota olemme rohkaisseet. Pyrkiä luomaan ohjausta ja parantamaan täytäntöönpanon valvontaa. Niin, että tällaista asiat, kuten mitä Facebookin ja Cambridge Analytica tapauksessa tapahtuvat eivät enää toistuisi. Sofie Feld. Yhteenvedonomaisesti voin todeta, että Euroopan komission oppimisaste nyt tuntuu olevan lähellä nollaa. Sama keskustelu nyt kuin äh, se haber kysymysten yhteydessä. Eli ilmeisestikään komissio ei ole myöskään oppinut kuuntelemaan asiantuntijoiden ohjeita, sillä tässä on nyt äh, varsinainen ketju esimerkkeistä, äh, jotka joissa komissio ei ole huomioinut lainkaan sitä TDPS- tai työryhmä olisivat sanoneet ja tehneet. Ja tuomioistuin vahvistaa sen myöskin, mitä työryhmä 2009 on tehnyt. Eli kuinka usein voi saman virheen toistaa. On myöskin mielenkiintoista, että lopussa Cambridge Analytica ja Facebookin tässä komissio viittasi. Itsekin mainitsin ne, mutta esimerkinomaisesti, esimerkkinä siitä, että Privacy ei toimi hyvin. Ja presidentti Trump on ehkä hyötynyt siitä, että tämä ei toimi. Cambridge Analytica ja ähm, Facebook auttoivat häntä vaalivoittoon en tiedä kuinka tästä nyt voi johtaa, että äh, Privacy Shield toimisi hyvin. Ehkä on vähän vanhanaikainen, mutta äh, jos saadaan aikaan sopimus tai laki, niin eihän sitten ystävällisesti kysytä toiselta osapuolta, voisitteko mahdollisesti huomioida tämän solmitun sopimuksen. Ei näin, vaan joko. Sopimusta noudatetaan tai sitten sitä ei, no, sitä ei ole olemassakaan. Se on kuollut requests tai recommendations Yhdysvalloille. Ei näin, vaan joko siellä pidetään kiinni näistä vaatimuksista tai sitten privacy ei ole. Ja komission vastuulla olisi kun ajatellaan EU-kansalaisia, ei niinkään kun ajatellaan Yhdysvaltain hallintoa, vaan nimenomaan pitää huoli siitä, että EU-kansalaisten tietoja suojataan. Ja tässä olette nyt epäonnistunut Kempsanautikan suhteen ja mahdollisesti myös näiden muiden osalta. Eli kyllä tässä nyt komissiolla vähän selvitettävää on enemmänkin. Thank you. Kiitoksia. Muistuttaisin, että tarkistusten takarajan 23.4. Ja aloitetaan äänestykset 10.45. Kolme minuutin taukoa.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 Tu l'as vu Tu l'as vu Okei, okay, colleagues. Kollegat, odotellaan äänestyskortit. Aloitetaan EUn oikeuden tulostaulukosta 2017 luonnos, lausuntoluonnos. Silvi Guillaume on esittelijä, haluatteko puhua? Ei. Aloitetaan äänestys. Minulla itselläni ei ole korttia mukana. Kompromissi kahdeksaan. Avaan äänestyksen, Enovea. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 15. Kartan tulosta tuossa. Ja nyt 15 puolesta. äästys alkaa, äästys päättyy. Adopted. Hyväksytty. Tarkas 17. Äänestys puheenjohtaja korjaa. Kompromissi 1. Äänestys alkaa. Vote is closed. Hyväksytty. Kohtaan yksi tarkistus 17 äänestys alkaa. Hylätty. Kompromissi kaksi. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi neljä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 19. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kymmenen. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Kompromissi kolme. Äänestys päättyy. hyväksi, että kompromissi 11 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 6 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 4a äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Kolmekymmentäviisi. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Neljäkymmentäneljä. Kompromissi viisi pohjohtaja korjaa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 44. Hyväksytty. 45 äänestys alkaa. Hylätty. Kompromissi 9. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 51. Äänestys alkaa. Hylätty. Kompromissi 7. Äänestys alkaa. hyväksytty. Yksi. Äänestys alkaa. Hylätty. Tarkistus kolme. Al- äänestys alkaa. Hylätty johdantoasa. Kompromissi 12 äänestys alkaa. Hyväksytty. Ja loppuäänestys.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 colleagues, on next point on the... Seuraava kohta esityslistalla. Orava Grisbeckin päivitys koskee ehdotettua asetusta, joka koski takavar- takavarikoimista, johtaa. Libessä kollegat olemme seuraavassa kohdassa. Tästä äänestettiin valiokunnassa ja 2009 tam- tammikuussa äänestettiin tästä ja myöskin neuvottelun mandaatteja annettiin lainsäädäntövalla kahden haaren välillä oli merkittäviä ja menetykset tuomitsi sen varojen varojen käytöstä ja muista annan esittelijälle mahdollisuuden päivittäin neuvottelutilanteesta. Betts. You have a floor. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. En löytänyt mikronnappia. Kiitoksia puheenjohtaja. Eli esittelen nyt lyhyesti kolmikantaneuvottelujen tilanteen. liittyen juuri tähän aiheeseen, eli jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroinen tunnustaminen. Asetuksen tavoitteena on siis parantaa yhteistyötä asiasta vastaavien viranomaisten välillä, jotta voidaan jäädyttää ja takavarikoida nopeasti ja tehokkaasti omaisuuseriä, jotka liittyvät rikoksiin. Yli 98 prosenttia rikosten tuotoista ei tule takavarikoiduksi ja ne jäävät rikollisten haltuun. Eli tämä on tekninen teksti ja välttämätön ja tervetullut väline tällä hetkellä. Aikataulusta, sitten yleiset huomiot ja työn luonne, asiat, joista nyt keskustellaan kolmikantaneuvotteluista, aikataulu. Kansallisvapauksen valiokunnassa tuettiin tätä tekstiä enemmistöllä tammikuussa 2018. Sen jälkeen käynnistettiin kolmikantaneuvottelut. Ensimmäinen pidettiin 23. tammikuuta. Ja sen jälkeen oli kaksi poliittista kolmikantaneuvottelua ja neljä teknistä neuvottelukierrosta. Ja ensi viikolla Strasbourgissa jatketaan neuvotteluita. Pari yleishuomiota. Neuvottelut etenevät hyvin. Niitä käydään hyvässä hengessä. Ja meillä on ollut hyvää yhteistyötä kollegoiden kanssa, jotka ovat varjoesittelijöitä ja jotka ovat olleet mukana tässä työssä. Ja haluaisin tietysti kiittää myös heitä. Puheenjohtajavaltio Bulgaria haluaa saada asian päätökseen ennen puheenjohtajakauden loppua. Eli tällä hetkellä neuvostossakin on paljon energiaa. Ja haluaisin kiittää komissiotakin sen sitoumuksesta. Kolmessa toimielimessä on pantu merkille, että tarvitsemme selkeän, johdonmukaisen, käytännöllisen ja yksinkertaisen välineen. Näinhän nyt ei aina ole parlamentin teksteissä. Muodosta. Me halusimme, että laaditaan asetus eikä direktiivi. Alkuvaihe oli hiukan kaoottinen. Piti hiukan keskustella ja taistella, jotta mutta pääsimme siihen, että olimme kaikki samalla linjalla ja parlamentti on ehdottomasti juuri tällä kannalla yksimielisesti. Eli saimme muut vakuuttuneeksi tästä ja toiseksi menettelyn liittyen parlamentti valvoo sitä, millä tavalla toteutetaan menettelyyn liittyviä takeita – Tämä on Euroopan parlamentille tärkeä kysymys. Toinen asia, josta tällä hetkellä keskustellaan ja jota nyt vielä ei ole hiottu ihan loppuun, konsensusta nyt ei ole vielä löytynyt, kysymykseen, joka liittyy siihen, että olisi lauseke, jolla voidaan estää jäädyttäminen ja menetykset tuomitseminen, mikäli kyse on siitä, että ei ole noudatettu perusoikeuksia. Se on ehkä itsestäänselvyys, mutta se ei aina kuitenkaan ole kaikille selvää. Tämä on parlamentin vanha ja ihan perusteltu vaatimus. Olemme tukeneet tätä jo vuosikausia ja tiedämme, että neuvotteluista tulee hankalat. Mutta me pidämme tästä kuitenkin kiinni. Varjoesittelijät ovat samaa mieltä kanssani siitä, että menettelyiden tulee olla nopeat. Tämä on toinen asia, josta pitää vielä neuvotella neuvoston kanssa. Parlamentti on lisännyt tätä määräaikaa, jotta saadaan enemmän tehokkuutta ja selkeyttä tämän välinen hyödyntämiseen. Ja tämä olikin nyt monimutkaista, koska Tällä hetkellä neuvoston aikataulu ei ole vielä selvä. Teemme siis yhteistyötä Bulgarian kanssa. Ja sitten tärkeä asia vielä. Kyse on sosiaalisesta varojen hallinnasta, kun kyse on näistä jäädytetyistä ja menetyksi tuomituista varoista. Meillä on aika läheinen kanta parlamentissa ja neuvostossa. Neuvostokin pitää strategisesti tärkeänä uhreille maksettavia korvauksia. Uhri voi myöskin olla yritys. Eli tässä lyhyesti neuvotteluiden tämänhetkinen tilanne ennen ensi viikon neuvotteluita. Kiitos. Ja tietysti haluaisin vielä kiittää kollegoita ja olen valmis jatkamaan neuvotteluita heidän kanssaan. Kiitos. Thank you. Um... Kiitos. Barbara Spinelli halusi puhua. Jos saatte puhua, näyttäkää merkkejä, muuten lopettaa keskustelua. Yes, thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Mon cœur, euh, Nathalie Grisbeck, pour le travail qu'elle fait. Haluaisin kiittää Grisbeckia hänen tekemästään työstä. Ja haluaisin todeta, että tämä on tärkeä asetus. Natali tietää tämän minun maatani ajatellen. Siellä todellakin pitää takavarikoida ja tuomita menetetyksi omaisuuseriä, joita erilaiset mafiat ovat saaneet haltuunsa. Ja mafia on käytännössä vallassa monilla Italian alueilla. No sitten Slovakiassa surmattiin toimittaja Jan Kutsmak ja todennäköisesti sen takana oli osa Kalabrian mafiaa Drangheta. Meidän pitää siis saada eurooppalainen asetus, koska järjestäytynyt rikollisuus ja mafia on erittäin hyvin järjestäytynyt rajat ylittävällä tavalla. Tällä hetkellä on tosiaan rajat ylittäviä järjestöjä, eli kiitoksia Natali tästä työstä ja olemme valmiita esittämään hyödyllisiä ajatuksia tällä alalla. Kiitos. Okei, okay, colleagues. Selvä kollegat. Päätetään keskustelua. Selvä Trial. 18. päivä huhtikuuta seuraava valiokunnan kokous on Brysselissä 25. huhtikuuta 9.12.30 ja puoli kolmesta puoli kuuteen myös 26. päivä 9. yhteen ja, ja sitten iltapäivällä vielä. Kiitos yhteistyöstä. Thank you. Thanks. Thanks. <laughs> Thank you. What? <laughs> <laughs>